czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Ovatko kaikki tulkit paikalla? Eli ilmeisesti tulkkaus toimii. Kiitoksia. Pyydän anteeksi tätä pientä välikohtausta. Emme ole ihan varmoja, mikä sen aiheutti, mutta emme missään tapauksessa ole vaarassa. Ja arvostan sitä, että turvallisuussyistä kaikki poistuivat täysistuntosalista ja toimivat ohjeiden mukaisesti. On ihan sattuma, että minä olen täällä edustamassa parlamentin turvallisuuspalveluita puhemiehistössä. Ja nyt pyytäisin, että Kelly, siis